Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen herzlichen guten... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Istunto on avattu ja me aloitamme esityslistan seuraavalla kohdalla. Komission varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuma aiheesta. Ja itse asiassa tällä hetkellä komission varapuheenjohtajan tilalla neuvoston edustaja ja aiheena on Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset. Tietänette, että meillä on uusi järjestelmä sinisen kortin ad hoc puheenvuoropyyntöjen osalta. Sitä nyt ei ehkä tarvitse toistaa. Toisaalta voitte käyttää perinteistä sinistä korttia ja toisaalta voitte pyytää puheenvuoroa myös sähköisesti. Eli siinä mielessä ei tarvitse odottaa myöskään keskustelun loppuun saakka. Mutta aloitetaan keskustelu ja haluan toivottaa tervetulleeksi neuvoston edustajana Tytti Tuppuraisen ja olkaa hyvä, annan teille puheenvuoron, neuvoston puheenvuoron esittämiseksi. Huomenta, puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet. Turkin hyökkäys Kaakkois-Syyriaan on hidastunut. Monet kansainväliset toimijat ovat halunneet varmistaa, että näin käy. Diplomatialla on yritetty vähentää paineita ensin Yhdysvaltojen varapresidentti ja ulkoministeri neuvottelivat väliaikaisen tulitauon ja myöskin on pöytäkirja, joka eilen allekirjoitettiin Putinin ja Erdoganin taholta. Korkea edustaja välittömästi teki selväksi, että Turkin pitää välittömästi lopettaa hyökkäys. Turkin tilanteeseen pitää puuttua diplomaattisesti eikä sotilaallisin toimin, joka voi ainoastaan tuoda alueelle epävakautta ja lisää kärsimystä Syyrian kansalaisille. Humanitaariset tahot eivät ole joutuneet keskeyttämään toimintansa ainakaan kokonaan, ja ne ja monet ovat joutuneet lähtemään kodeistaan taisteluiden tieltä. Mutta lähes 200 siviiliä on jo kuollut ja myöskin ambulansseja, sairaaloita ja vesipisteitä on pommitettu. Me välitämme Syyrian kurdien kohtalosta ja kaikista siveleistä näillä sota-alueilla. Ainoa tapa toimia ja nähdä millaisia uhrauksia Syyrian joukot ovat tehneet taistellessaan isistä vastaan, on se, että rakennetaan demokraattinen Syyria, jota kaikki kansalaiset voivat kutsua kodiksi. Mitään sotilaallista ratkaisua ei ole Syyrian konfliktiin. On tärkeää, että sen sijaan tuemme poliittista prosessia ja että kestävä ratkaisu löydetään kaikille osapuolille. Meidän täytyy siis tukea perustuslaisen komitean työtä, joka kokoontuu ensimmäistä kertaa kuun lopussa Genevessä. Ja huolimatta siitä, mitä viime aikoina on tapahtunut, nyt on oikea aika komitean kokoutua. Me uskomme, että YK on erityislähettiläs Pedersen pystyy tilanteessa toimimaan ja että poliittinen ratkaisu tilanteeseen löytyy. Perustuslainen komitea voi luoda luottamusta ja viime kädessä tuoda muutoksia, jotka ovat tarpeen Syyrian tulevaisuuden osalta. Poliittinen neuvottelu ei tule olemaan helppoa, mutta kansainvälisten kumppanien meidän täytyy todeta, että, ja Turkin ja Venäjän kanssa myöskin, että muutoksia täytyy tehdä siihen, miten Syyriaa hallitaan. Oikeus ja vastuu pitää ottaa esille ja tämä koskee myös Idlibiä ja viimeisiä hyökkäyksiä. Me haluamme rauhaa, vakautta. Me kaikki haluamme näitä Syyriaan. Sitten Turkki ja sen vastuut. Turkin turvallisuuskysymyksiin Syyrian rajalle ei voida vastata sotilaallisiin toimiin. Tämä hyökkäys sen sijaan heikentää ISISin vastaista taistelua ja heikentää yhteistä turvallisuuttamme. Turkki on ottanut vastaan miljoonia pakolaisia ja tehnyt paljon ponnisteluita mutta Turkin sotilaiden toiminta vain tekee hankalasta tilanteesta tällä alueella entistä hankalamman. Tästä syystä EU-johtajien ja ulkoministerien on tuomittava Turkin hyökkäys ja siksi myös jäsenvaltiot ovat päättäneet keskeyttää aseviennin Turkkiin. Hyökkäystä ei pidä ainoastaan pysäyttää väliaikaisesti, vaan sen pitää loppua kokonaan. Ulkoasianneuvosto on tehnyt myöskin selväksi, että vakaus- tai talousapua ei anneta alueille, jossa paikallisten asukkaiden oikeuksia loukataan. EU on ollut selvä ja yhtenäinen näissä asioissa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Onneksi komissio, neuvosto ja parlamentti ovat lähettäneet samoja viestejä ja haluamme kiittää parlamenttia siitä, että se on jatkuvasti tukenut, jatkuvasti tukenut sitä, että sota loppuisi ja että löydettäisiin ratkaisu YK avustuksella. Kiitoksia puhemies. Dank. Kiitos kovasti. Sitten komission puolesta puhuu varapuheenjohtaja Stylianides. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia mahdollisuudesta päivittää tilannetta Koillis-Syyriassa. Kriisi, joka 9.10. on alkanut, on johtanut myös siviilien kuolemantapauksiin ja siviiliinfrastruktuurien häirintään ja hajottamiseen. Nämä iskut ovat tapahtuneet tiiviisti asutetuilla alueilla. Siellä on kuollut yli 200 ihmistä ja vihamielisyydet ovat johtaneet siihen, että melkein 200 000 ihmistä on joutunut siirtymään sieltään. Osa on palailemassa koteihinsa, mutta yli 150 000 ihmistä on joutunut lähtemään, ja nämä ovat sen lisäksi, että oli ne 200 000, jotka ovat joutuneet jo ennen kriisiä siirtymään kodeistaan. Humanitaarinen henkilöstö ei ole päässyt auttamaan ihmisiä johtuen ilmaiskuista ja kansainväliset kansalaisjärjestöt, YK-virastot ovat joutuneet evakuoitumaan Irakin puolelle. Ja haluan korostaa, että se mitä EU-puheenjohtajavaltio juuri sanoi, ei ole mitään tekosyitä esitettäväksi näille äh, ihmisten kuolemille ja infrastruktuurien hajottamiselle. Erityisesti olemme huolissamme siitä kauheasta tilanteesta, Ähm, jota, jonka terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat. Sairaalat, esimerkiksi Nasser Sarlisissa ja muuallakin äh, johtuen ilmaiskuista ja pommituksista äh, eivät ole käytössä. Ja aikaisemmin jo äh, niiden toiminta keskeytettiin, koska siellä ei ollut sähköä. Ambulansseja on, niihin on kohdistettu iskuja ja terveydenhuollon henkilökunta on kidnappattu tai tapettu. Hätätila vaikuttaa siihen, miten peruspalveluita pystytään väestölle antamaan ja tarjoamaan, ja he kärsivät siitä jo ennen näitä iskuja, näistä puutteista. Kun humanitaarinen henkilöstö on evakuoitunut, se ei tarkoita sitä, ettei humanitaarista apua annettaisi enää ihmisille, jotka sitä tarvitsevat äh, ihmisiä pyritään edelleenkin pelastamaan ja me tuemme humanitaarisia osapuolia Koillis-Syyriassa. 38 miljoonaa euroa on annettu ja pyrimme tukemaan heitä niin pitkään kuin tuki on tarpeen. Mutta taisteluiden on loputtava ja se on aivan keskeistä, että kansainvälistä eh, humanitaarista lakia noudatetaan ja että siviilejä suojellaan. Humanitaarisen työntekijät pitää päästää auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat meidän on lievennettävä sitä riskiä, että aputyöntekijöihin kohdistuu uhka, että he pääsevät auttamaan niitä, jotka tarvitsevat tukea. Humanitaarisen henkilökunnan, siihen ei saa kohdistaa minkäänlaisia uhkia. EUn linja liittyen pakolaisten palauttamiseen Syyrian kaikki palautukset pitää tehdä vapaaehtoisesti, kunniallisesti ja turvallisesti ja vain vasta silloin, kun kaikki olosuhteet ja edellytykset täyttyvät. Sama koskee myös niin kutsuttuja ähm, puskurivyöhykkeitä, joita Turkki on Pohjois-Syyriaan äh, esittänyt sitten, kun näitä pakolaisia voidaan lähettää takaisin. Ja viimeaikaiset EUn 28 valtion ilmaukset siitä, että mitään muutoksia ei saa tehdä, jotta häiritään esimerkiksi kehitysavun antamista ja missä paikallisia väestöjä ei oteta huomioon. Euroopan komission on tunnustanut ja tukee Turkin ponnisteluja siitä, että sen alueella on pakolaisia, jotka on otettu sinne vastaan, mutta Koillis-Syyrian tilanne on äh, heikentänyt jo nyt dramaattista tilannetta maasta. Olen tyytyväinen siihen, että EUn instituutiot ovat yksimielisiä reaktiossaan ähm, Turkin sotilaallisiin toimiin. Mutta nyt ei voi olla itse tyytyväinen. Tämä hauras tulitauko piti vain osittain ja meidän täytyy käyttää kaikki valtamme ja voimamme, jotta voimme lopettaa nämä vihamielisyydet ja lopettaa humanitaarisen tragedian ja sen, että meidän humanitaarinen apumme pääsee paikan päälle ja lopuksi löydetään myös YK kautta poliittinen ratkaisu tilanteeseen. Kiitos. Kiitos komissaari. Sitten lähdemme keskusteluun. Ensimmäinen Mihail Kaaren. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässä talossa on laaja konsensus. Me tuomitsemme tämän kansainvälisen oikeuden vasta- vastaisen hyökkäyksen ja siitä seurauksena haluamme, että Syyrian alueelta vedetään joukot pois. Me emme ole naivia, tiedämme, että eilen Sotsissa tehtiin sopimus. Valitettavaa on se, että tällainen käyttäytyminen oli mahdollista vasta silloin, kun USA veti joukkonsa yksipuolisesti pois. Turkin toiminta on tuomittavaa ja senpä takia me muistutamme päätöslauselmassamme siitä, että tämä parlamentti jo maaliskuussa päätti ja vaati neuvottelujen keskeyttämisestä meidän täytyy ajatella, millainen on, millaiset ovat taloudelliset ja kohdennetut sanktiot, jotka eivät vaikuta kansalaisiin ja kansalaisjärjestöihin. Esimerkiksi, niin, että turkkilaiset eivät enää voisi osallistua Erasmus Plussaan ja opiskella. Me olemme miettineet, miten maataloustuotteiden kaupasta voitaisiin jollain tavalla tätä asiaa lähteä viemään eteenpäin. Tai voisimme miettiä seuraavaa askelta, että keskeytämme tulliunionin täytäntöönpanon. Turkit, asat ja, ja, ja venäläisiä ei tuolla alueella haluta. Ja senpä takia me, me olemme vedonneet, eh, sanoneet, että me vetoamme jäsenvaltioihin, jotka pyytäisivät YK turvallisuusneuvostolta päätöslauselmaa, jolla pystyttäisiin kohdennetusti eh, to, eh, toimiin lähtemään niin, että Pohjois-Syyriassa olisi YK valvonnassa oleva suojavyöhyke. Kiitos. Hyvät kollegat, kaksi viikkoa kulunut edellisestä täysistunnosta ja silloinkin keskusteltiin tästä kriisistä. Turva-alueen perustamisesta on tullutkin sota-alueen perustaminen, kun Turkki on hyökännyt Syyriaan. Voittajat ovat Putin, Assad, Turkki, Iran ja ISIS. Ja häviäjiä ovat Syyrian kansalaiset ja länsimaailman uskottavuus. 280 siviiliä ja 600 taistelijaa on kuollut, yli 300 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan ja ovat nyt sitten hakemassa uutta kotia. Sadat ISIS-taistelijat, joukossa on EU-kansalaisia, ovat paenneet leireiltä. Ja kurdipoliitikkoja Yksi kurdipolitiikoista kurdin nainen on teloitettu ja viimeisimmät raportit viittaavat myös siihen, että valkoista fosforia on käytetty siviileitä vastaan Rasalainissa. Näiden tekojen takana olevia täytyy rangaista. Ja Yhdysvaltojen presidentti sanoi, että tuli tako pelastaa miljoonia henkeä, mutta parlamentin puolesta meidän täytyy torjua tämä väite. Eilen Venäjä ja Turkki tekivät sopimuksen ja se legittimoi Turkin läsnäolon Syyrian rajalla. Ja tämä on johtanut siihen, että monet paikalliset ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja tässä on rikottu perusperiaatteita kansainvälisestä laista ja humanitaarisesta laista. Me olemme vaatineet kohdennettuja pakotteita turkkilaisia virkamiehiä kohtaan ja asevientikieltoa. Ja toivon, että kaikki, jotka ovat kärsineet ISISin kadissa, jotka ovat taistelleet ISISiä vastaan ja jotka ovat tehneet uhrauksen, niin näin ei pitäisi enää päästä käymään. Kiitos. Kiitos kollega Piri. Seuraavana puheenvuorossa Asmani Malik. Uh, Kiitos puhemies. Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa on huolestuttava ja se on johtanut alueella kaauksen. Satoja uhreja, satoja tuhansia ihmisiä joutunut lähtemään kodeistaan ja siellä on myös teloituksia todettu. Terroristit ovat lähteneet vankilasta ja tämä on seurausta siitä, että Turkki on hyökännyt ja USA vetäytynyt. Näiden terroristien paluu Euroopan mantereelle on uusi turva <clears throat> uhka meidän yhteiskunnallemme. Ja kun kysymme komissiolta, lähetimme korkealle edustaja Mogherinille kirjeen, jota yli 250 kollegaa tuki, ja olen kiitollinen siitä ja keskustellut Turkin varinomaisten kanssa. Niitä olen yrittänyt Renew Europein äh, kautta pitää yllä, jotta tätä ei saisi jatkettua. Mutta meidän vastauksemme ei ole tarpeeksi vahva. Emme voi odottaa ja katsoa, miten toiset puuttuvat. Esimerkiksi Venäjä, Assad, Iran. Tämä on, tässä on kyseessä myös meidän turvallisuutemme. Renew Europein osalta maailma ei lopu tähän, vaan huomenna Euroopan parlamentilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus puhua yhdellä selkeällä äänellä, yhdellä äänellä, jotta tulee Turkille selväksi se, että me emme hyväksy tätä. Ja, ja se, että EUn pitää ottaa vahvempi rooli nyt minä kysyn, pyydän kollegoita ja tukemaan minua ja pyytämään korkealta edustajalta valitonta dialogin aloittamista Turkin viranomaisten kanssa ja Erdogania pitää myös asettaa vastuuseen siitä, että hän pitää ihmisiä pidätettyinä. Ja samalla pakotteet ovat myös, erilaiset pakotteet ovat myös pöydällä. Meidän pitää voimamme yhdistää, olla yhtenäisiä ja meidän pitää lopettaa väkivalta nyt. Me olemme velkaa sen tuolla paikalla, paikan päällä oleville ihmisille, myös meidän kansalaisillemme. Komissio, ryhtykää nyt, tulkaa keskiöön ja ryhtykää toimimaan. Frau Tineke Strick. Kiitos Tineke Strick. Seuraavana. Kiitos puhemies. Kaksi viikkoa sitten Turkki aloitti suunnitellun sotilasoperaation Koillis-Syyriassa. Kaksi viikkoa, joiden aikana siviilejä on tapettu. Melkein 200 000 syyrialaista on joutunut lähtemään kodeistaan pakoon ja yli 80 000 lasta tarvitsee humanitaarista apua, suojaa ja turvaa. Tilanne Syyriassa on humanitaarinen tragedia. Sen ei tulisi antaa jatkua yhtään päivää enää. Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyminen on jättänyt syyrialaiset ja kurdit oman, okkansa, oman onnensa nojaan, ja Erdogan ja Putin keksivät varmasti heille ratkaisun. EU pitäisi käyttää valtaansa nyt, jotta se vähentäisi tilanteen eskaloitumista, jota maailman näyttämöllä riittävästi esitellä. EUn pitäisi olla nyt tässä proaktiivinen toimija. Erdoganin olisi pakotettava vetämään joukkonsa ja tukemaan sitä, että syyrialaiset palaavat, voivat palata takaisin Syyriaan. Turkkilaisten, turkilaisille pitäisi äh, asettaa täysi asevientikielto kielto ja uhata kauppasuhteiden heikentämisellä samalla pitäisi syyrialaisia pakolaisia turvata niin, että he voisivat palata jälleen omaan maahansa. Ja me haluamme tukea näitä päätöslauselmaesityksiä. ISIS-terroristit ovat näillä leireillä valtava uhka syyrialaisille siviileille ja vihreät haluavat, että EU-jäsenvaltiot palauttaisivat omia kansalaisiaan ja perheenjäseniä. Heidät voidaan asettaa syytteeseen kotimaissaan ja lapsista voidaan pitää huolta. Tällä tavalla voidaan vähentää yleistä turvallisuusriskiä ja näin lapset eivät uhriudu tilanteessa. Erdoganin tavoitteena on tietenkin karkoittaa syyrialaisia pakolaisia omaan maahansa. Kuitenkin tällainen niin sanottu turva-alue ei suojaa heitä vainolta ja uhalta. YK on pakolaissopimuksen mukaan EU ei saa palauttaa syyrialaisia Turkkiin niin kauan kuin tällainen karkotusriski on olemassa. Karkoitus, tarkoittaisi, karkoitus tarkoittaisi myös demografista riskiä ja tämä olisi ihmisyyttä, ihmiskuntaa vastaan tehty rikos. He menettäisivät autonomiansa ja EU pitäisi ponnistella Eh, jotta kaikkien ihmisten oikeuksia kunnioitetaan. Nyt on aika olla proaktiivinen. Kiitos. Kiitän Berg seuraavana. Ich bin traurig, wenn auch nicht. Kiitos. Olen surullinen siitä, että aselepoa ei ole noudatettu. Sadat ihmiset Turkin hyökkäyksen takia ovat saaneet surmansa ja kurdin kansalaiset on petetty. EU on myöskin jättänyt nämä kurdit oman onen sanojaan. No sitten Erdogan uhkailee meitä tuttuun tapaan. Hän on uhannut lähettää miljoonia turvapaikanhakijoita Eurooppaan ja näin aiheuttaisi epävakautta EU-valtioissa. Meidän täytyy nyt sanoa, että nyt ei enää jatketa jäsenyysneuvotteluita Turkin kanssa. On selvää, että Turkin asenne on ristiriidassa rauhan ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Turkki on heikentänyt NATOa ja meitä, ja neuvottelut Turkin kanssa ovat johtaneet terrorismin lisääntymiseen. Ja tämä on suuri vaara koko Euroopalle. Katarin kanssa Turkki tukee ISISiä, joka on yksi vaarallisimpia islamistijoukkoja, jotka uhkaavat länsimaailman turvallisuutta ja rauhaa. Ja siksi meillä on selkeä viesti Erdoganille, Turkki ei kuulu EU-hun eikä Eurooppaan. Kiitos Rova Fortika, puolitoista minuuttia. President. Kiitos puhemies. Monia virheitä on tehty kansainvälisessä yhteisössä Syyriassa vuodesta 2011 alkaen. Meidän täytyy muistaa ne kauheudet, joita Assadin hallinto teki Alepossa, ja iranilaisten vallankumoistellisten tuki Assadille julmat ry, venäläisten palkkasoturien ryhmät, jotka nyt ovat siirtyneet Itä-Ukrainaan. Me olemme hyvin huolissamme näistä viimeaikaisista kolman, kolmansista operaatioista tuolla Koillis-Syyriassa – Stoltenbergia haluaisin tässä lainata. Tämä on ehkä kaikista tasapainoisin lausuma, mikä olemme kuulleet. Saman aikaan kun Turkilla on turvallisuushuolenaiheita, odotan, että maa kuitenkin rajoittaa toimiaan. Me kaikki odotamme tätä, tätä rajoitusta ja kohtuullisuutta, mutta silti meidän pitää muistaa, että Samanlaisia toimia voi, pitäisi kohdentaa kaikkiin toimijoihin. Meidän täytyy löytää riittäviä välineitä vakauttamaan aluetta. Samalla vaikuttaa niihin toimiin, jotka, helpot, jotka helpottavat jännitteiden syntymistä. Seuraavana puhujana Rouva Demirel, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitoksia sä haluat taistella ja se, mitä valkoinen talo on, kammottavaa ja osoittaa, millainen ihminen tässä puhuu. Ihmiset kuolevat, monet ovat joutuneet lähtemään pakoon ja Turkin armeijan toimi pitää tuomita. Mikään maa ei saa hyökätä näin toiseen maahan. Kyse on sisäpoliittisista syistä, miksi Erdogan toimii näin. Ja tämä niin sanottu turvavyöhyke ei liity turvallisuuteen, vaan siihen, että Syyria nyt muokataan uusiksi. Kaikkien maailmanvaltojen ja myöskin EUn, kaikilla on omat taloudelliset edut mielessä samalla kuin toiset syyllistyvät sotarikoksiin. Mitään kunnollista asevientikieltoa ei ole edes määrätty ja Erdogan ei voi jatkaa sotaansa näin, jos kansainvälinen yhteisö puhuisi samaa kieltä ja äh, kohdistaisi paineita Turkkiin. Eli meillä pitäisi olla kunnollinen asenvientikielto. Ei enää mitään bisneksiä AKPn kanssa. Me tarvitsemme poliittisen rauhanomaisen ratkaisun tälle alueelle, eikä mitään sotilaallisia toimia. Lapset ja kurdit ja Syyrian demokraattiset voikat ovat edistykseen voimia, joita meidän tulee tukea. Ja vaikka valtionjohtajat EU:ssa ajattelevat vain omia geopoliittisia etujaan, niin kansalaiset haluavat demokratiaa ja vapautta. Kiitos. Seuraavana puhuu Miroslav Radakovski, olkaa hyvä. Odsudzujem tureckú agresiu v severnej Kiitos. Meidän pitää tuomita nämä hyökkäykset, koska YKlta siihen ei ole minkäännäköistä mandaattia ja ilman, että Syyria siihen on antanut suostumuksensa. Turkin hyökkäys pitää todellakin tuomita EU:ssa ja sen vaikutukset näkyvät myös kaikkialla EUn jäsenvaltioissa. Tänne tulee virtaamaan terroristeja. Euro ei saa olla poliittinen kääpiö. Senpä takia pitää, pitää nostaa Syyrian pakotteet, mitä jatkaa diplomaattisia suhteita Syyriaan ja ei saa puuttua sisäisiin asioihin eri maiden kanssa. Kuitenkin meidän pitää ajatella, että kaikkien vieraiden valtioiden läsnäolo Syyriassa pitää tuomita. Ja tällä tavalla vain me voimme tätä estää tämän asian eskaloitumisen. Kiitos. Seuraavana puhujana herra Halitski. Narodowi kurdyjskiemu jesteśmy winni solidarność i mam na... Kiitos puhemies. On osoitettava nyt solidaarisuutta kurdeille ja toivottavasti tämä päätöslauselmaesitys hyväksytään huomenna. Kurdit taistelivat niin, että länsi voisi saavuttaa voiton eh, ISISistä. Kurdit taistelivat Monissa äh, kaupungeissa, jotka vapautuivat ISISin vallasta. Tänä päivänä ehdotamme budjettitarkistusta, jolla jäädytetään kappale 45 äh, liittymistä edeltävässä äh, tuessa ja siirretään nämä ähm, reserviin, koska emme voi käyttää näitä varoja kansalaisyhteiskuntaan, mutta tämä budjettitarkistus osoittaa meidän kantamme ja ettemme hyväksy tällaista. Pitsula. Herra Pitsula seuraavaksi. Voilà. Donc mi opet raspravljamo Kiitoksia. Nyt kun puhutaan näiden sotilastoimen seuraamuksista Syyriassa, Yhdysvaltojen ja Turkin välinen sopimus on umpeutunut, mutta nyt on uusi Turkin ja Venäjän välinen sopimus. Eli nyt vaikuttaa siltä, että tämä sopimus ei ole hyväksyttävissä kummallekaan osapuolelle. Mutta entä sitten kuritaistelijat, jotka todella olivat mukana Isiksen vastaisessa taistelussa? Ja entä sitten kuritaistelijat, joita länsimaat eivät nyt halua tukea. Ja entä sitten kansallinen tai paikallinen väestö, joka ei ole mukana sopimuksessa? Päätavoitteen pitää olla se, että saadaan alueelle tulitauko, eikä meidän pidä ainoastaan tarkkailla tätä sopimusta. Minä tuen näitä pakotteita ja asevientikieltoa ja kaikkia talouspakotteita, joita voidaan soveltaa. Mutta mitä voidaan tehdä päätöksiä Syyriasta, kun päätöksiä ei pysty tekemään silloin, kun ei ollut yksimielisyyttä, kun ajatelin Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyysneuvotteluiden aloittamista. Kiitos kollega. Seuraavana Hilde Waltmans. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Erdogan halua heitellä kapuloita rattaisiimme. Ja seuraava vaihe on se, että 2016 meillä oli oma maahanmuuttopolitiikkaa ja hänellä on nyt sitten avaimet Eurooppaan. Ja hän aina uhkailee sillä, että hän avaa nämä portit ja päästää miljoonia maahanmuuttajia Eurooppaan. Ja nyt on sitten toinen vaihe. Pohjois-Syyriassa on hyökätty. Nyt on puhuttu tällaisesta turvavyöhykkeestä, mutta me kaikki tiedämme, että tavoitteena on vain taistella kurdeja vastaan. Missä on Eurooppa, ihmiset miettivät. Mitä Eurooppa tekee tämän verisen konfliktin lopettamiseksi? No kollegat, Eurooppa katselee vain toimettomana sivusta. Eurooppa katselee sivusta, kun Putin tukee Assadin diktatuuria. Eurooppa katselee vierestä, kun Yhdysvallat toimii sotilaallisesti alueella ja sitten vetäytyy pois. Ja nyt Eurooppa katselee toimettomana sivusta, kun Turkki hyökkää Syyrian ja pahentaa konfliktia. Tilanne on pahentunut ja meidän pitää sitten ottaa vastaan näitä maahanmuuttovaltoja. Tämä sitten johtaa nuortemme radikalisoitumiseen. Eli nyt on korkea aika ryhtyä toimiin. Ensinnäkin meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua Turkin kanssa ja meidän täytyy tarkkailla, mitä tapahtuu turvavyöhykkeelle. Tätä parlamentti haluaa, mutta ennen kaikkea nyt on korkea aika, että, tur- että Eurooppa ottaa oman turvallisuutensa omalle vastuulleen. Ja myöskin vetoaisin siihen, että meidän täytyy ottaa huomioon ne yli 700 eurooppalaista lasta, jotka ovat näillä leireillä he eivät saa joutua maksamaan vanhempiensa synneistä. Ja meillä pitää olla eurooppalainen puolustusunioni ja todellista eurooppalaista turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Kiitos. Danke. Kiitos. Herra Sergei Lagodinski seuraavana. Gray-haired elder man Moscow and decided Kaksi harmatukkaista miestä päätti jakaa Moskovassa kaksi maan kaksi harmaatukkaista miestä pysty tekemään vain sen takia, että me emme ole onnistuneet, koska meidän toimielimemme eivät toimi. Tämä parlamentti ei täytä tehtävänsä, neuvosto ei täytä tehtävänsä, eikä komissiokaan. Missä ovat nämä laajat pakotteet ja asevientikiellot. Me emme ole pystyneet kantaa vastuuta tuosta alueesta, niinpä muut sen tekivät, mutta ei vielä ole myöhäistä me voimme edelleenkin kehittyä poliittiseksi toimivaksi. Meidän pitää ulkopolitiikasta poistaa yksimielisyyspäätökset ja meidän pitää investoida diplomatiaan ja ulkopolitiikkaan. Meillä on nyt viisi vuotta aikaa, ehkä ei. Nyt noita ihmisiä ei voida auttaa ja sitä pitää hävetä. Mutta, mutta ajatellaan, että jos haluamme vanhojen harmatukkaisten miesten päättävän maailman kohtalosta, niin meidän pitää investoida feministiseen ulkopolitiikkaan, että, että meillä on enemmän naisia päättämässä maailman tulevaisuudesta. Haluan mainita vielä yhden asian. Tässä talossa, niin kuin herra Kaalel sanoi, on konsensus että on erilaisia poliittisia voimia, jotka päättävät vaikeista asioista, mutta tekevät näin hyvistä syistä. Ja meidän syymme on, että me haluamme äänestää näistä tiukoista päätöksistä. Me haluamme varmistaa sen, että Turkilla on eurooppalainen tulevaisuus. Ja jotta Turkilla olisi eurooppalainen tulevaisuus, meidän pitää muuttaa Turkin hallituksen imperialismi ja meidän pitää muuttaa Turkin sotilaallinen toimi, koska Turkin eurooppalainen tulevais ovat äh, siviilit, taiteilijat, ne ihmiset, jotka nyt istuvat vankilassa ja heidän kannaltaan meidän pitää taistella. Ja ne, jotka sanovat, että haluamme estää sen, että he haluavat äänestää tästä päätöslauselmasta äh, äh, estääkseen Turkin tulevaisuuden EU-ssa, mutta me haluamme tämän kovan päätöslauselman puolesta äänestää, jotta varmistamme demokraattisen tulevaisuuden näille ihmisille. Erdogania vastaan, mutta Euroopan puolesta. Danke. An ist... Kiitos. Seuraavana Ivan David. Vážený pane předsedo. Puhemies. Haluttomasti tukisin näitä päätöslauselmaesityksiä tämänhetkisessä muodossaan, koska se, mikä oli tässä vahvaa, poistettiin ja sitten tähän lisättiin sellaista tekstiä, jota en voi hyväksyä. Nyt on tehty liian vähän ja liian myöhään. Kurdit tulevat kärsimään, kärsivät ja joutuvat tekemään uhrauksia. Ja pahinta on se, että tämä perustuu Adanan sopimukselle, missä sekä Syyria että Turkki eh, nimesivät kurdit terroristeiksi. Kurdit ovat vastuussa ISISin äh, lyömisestä edellisessä aikaisemmassa muodossaan. Ja Eurooppa näyttää nyt äh, heikkouttaan ja epäröivyyttään reagoimattomuudessaan. Äh, emme pysty muuttamaan tilannetta siellä muuta kuin voimalla. Seuraavana sitä kanko. Good morning. When... Huomenta. Kun olin lapsi, jos joku sanoi, että amerikkalaiset tulevat pelastamaan meidät, ne uskoimme sen, koska amerikkalaisissa elokuvissa näin oli. Jos olisin uudelleen lapsi ja joku sanoisi, että odottakaa, Eurooppa tulee pelastamaan teidät, niin ehkä alkaisin pelastaa itseäni. Euroopan diplomatia on voimakas väline. Diplomatia on voimakas väline, mutta ainoastaan, jos vastapuoli tietää, että olemme valmiita toimimaan. Kun kyse on vakaudesta, EU ei ole vain puhemylly, vaan se on toimenpilkahdus niille, jotka taistelevat vapauden puolelle, puolelta, puolesta. Meidän pitää nyt miettiä talouspakotteita ja meidän pitää koillis perustaa lentokieltoalue ja meidän pitää olla yhteydessä myöskin kurdeihin. Meidän pitää lopettaa tuen antaminen Turkille. Ja ne, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan, toiset sitten välttävät vastuutaan lähi Ja nyt EUn pitää kiinnittää erityishuomiota naisiin, jotka ovat kärsineet hyvin paljon väärinkäytöksistä. Kiitos. Kiitos. Kollega Nikolai Vilomsen seuraavaksi. Amina Matini tre og halvfjerds år gammel dræbt af granater. 73 vuotias kuoli granaatin äh, granaatihyökkäyksessä 11 vuotias Ibrahim Al-Musat 3 vuotias haavoittui jalkoihin Hussein Ali Klaik, vuotias vakavia palovammoja. Erdoganin hyökkäyksen uhrien lista on pitkä, aivan kamala, kamalan pitkä lista. Turkin milisiä sotilaat ovat pommittaneet siviilikohteita, ovat tappaneet kadulla siviilejä ja ovat myös pudottaneet kemiallisia pommeja. Trump unohti demokraattiset kumppaninsa tuonne oman onnensa nojaan. Argan voitti, me olemme hävinneet. Ja eilen olemme nähneet, kuinka Putin ja Erdogan päättivät, miten aikovat jakaa Pohjois-Syyrian. Me täällä vain juttelemme. Ja me täällä valmistelemme päätöslauselmia samaan aikaan, kun venäläiset ja syyrialaiset ottavat Syyrian pohjoisosasta suuria alueita hallintaansa. Tämä on varsinainen kansanpuhdistus. Jos me emme lopeta, ja jos lopetamme tulliliiton Erdoganin kanssa, niin, niin Turkki kärsii. Silloin Erdoganin on pakko luovuttaa ja sen on pakko lopettaa myös hyökkäys Syyrian. Me voimme Erdoganin pysäyttää mutta tässä on kyse, onko meillä poliittista tahtoa se tehdä. Nyt meidän pitää toimia. Seuraavana puheenvuoro Annas, Athanasios Konstantino. Kiri, se kirjaa. Kiitos puhemies, hyvät kuulijat. Jatkeena edellä saatuun tietoon Turkin sotilasoperaatioiden suhteen Koillis-Syyriassa. Se, mitä kuulemme nyt kansainvälisistä medioista, haluaisin todeta seuraavaa. Sotilasoperaatio kurdeja vastaan on nyt jo aiheuttanut massiivisia siirtymään joutumisia. Olemme kuulleet viittauksia siihen, että siviilejä vastaan on hyökätty ja äh, tällainen on sotarikos. Näin Amerikan puolustusministeri myös totesi. Haluaisin myös korostaa sitä, että ISISin äh, tuhansia jihadisteja vapautettiin sen jälkeen, kun Turkin Turkki eteni sotilaallisesti Pohjois-Syyriassa. Eli unionin toimielinten pitäisi nyt ilmaista selkeästi kantansa ja tehdä asialle jotain. Minutes, Mr. McAllister. Herra McAllister, puolitoista minuuttia. Madam President, ladies and gentlemen. Puhemies, hyvät kollegat. Turkin sotilastoimet Syyrissä ovat taas kammottava osa hirveää konfliktia. Sillä on vakavia poliittisia seuraamuksia, se aiheuttaa kärsimystä väestölle ja saattaa vaikuttaa islamistiterrorismin lisääntymiseen. Haluaisin korostaa sen, mitä erityisesti suurimpien ryhdien koordinaattorit ovat maininneet tänä aamuna. Haluaisin kertoa teille, kollegat, että AFET-valiokunnan puheenjohtajana ulkoasiainvaliokunnan, Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja myöskin Britannian parlamentin kanssa olemme tehneet yhteisen lausunnon Turkin hyökkäyksestä. Me katsomme, että kurdien hyökkääminen on väärin, koska kurditaan olivat valtavasti mukana näissä taisteluissa ISISiä vastaan. Me pahoittelemme Yhdysvaltojen presidentin päätöstä vetää amerikkalaiset joukot pois Koillis-Syyriasta ja EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuunsa – ja olla mukana ratkaisemassa konfliktia. Päätöslauselmaa esityksestä, josta äänestetään huomenna, vaaditaan laajaa ja kattavaa EUn vastausta tähän kriisiin. Ja lopuksi yksi huomio. Pidän hyvänä aloitteita, jotta luotaisiin kansainvälisesti valvottu turvavyöhyö Syyriaan. Se voisi luoda alueelle vakautta ja näin voitaisiin ehkä taas pelastaa siviilien henkiä. Kiitos. Thank you for... Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia, Sanchez Amor. Gracias, presidenta. Kiitoksia. Kuten neuvosto sanoi, Turkin sotilainen toiminta Syyriassa selkeästi rikkoo kansainvälistä oikeutta. Tämä, tällä on myöskin poliittisia vaikutuksia. Kansainvälinen oikeus koskee kaikkia. Ja... Should I just ask for, for two reasons? voisitteko hieman hidastaa ja toisaalta täältä tulee joku väärä kielä. Nyt tulee englanti oikealta kanavalta. Pyyt, pyydän anteeksi keskeytystä. Voisitteko hieman hidastaa puheenvuoron? It's okay, madam. Okay, thank you. Como ha declarado el Consejo y es la posición de mi grupo, Turkin sotilastoiminta on selkeästi rikkomus kansainvälistä oikeutta vastaan, ja sillä on kaikenlaisia poliittisia seuraamuksia – Kansainvälinen oikeus koskettaa kaikkia ja EU pitää edistää rauhaa ja maan uudelleenrakentamista, mutta yksikään näistä huolenaiheista ei ole perusteena sillä, että hyökätään naapurimaahan. Tämä ei ole ratkaisu, vaan tässä vain pahennetaan ongelmia. Turkki on Naton jäsen ja se voi pyytää solidarisuutta, mutta se ei voi toimia kuitenkaan lakien ulkopuolella. Syyriassa on paljon pakolaisia, mutta sekään ei ole syy hyökätä naapurimaahan. Tässä on rikottu naapurimaan loukkaamattomuutta ja sotilaisesti on hyökätty sen alueelle ja se on lakien vastaista. Naapurimaahan ei voi hyökätä, ei. Ja sotilaallinen toiminta vain pahentaa tätä vaarallista tilannetta. Ja nämä syyrialaisten perheiden on pystyttävä palaamaan koteihinsa. Kiitos. Kiitos, Rova van Viise. Yksi minuutti. Thank you, Madam Speaker. Kiitos, puhemies. Turkin invaasion aikaan noin 700 000, 7 000 lasta, e, jotka ovat ISISin taistelijoiden lapsia, asuvat leireillä. Siis 700, niistä on Euroopan kansalaisia. Monet ovat joutuneet pakenemaan ja nyt heidän kohtalostaan ei edes tiedetä. Me emme voi hylätä näitä lapsia tai rankaista heitä vanhempiensa rikoksista. Mikään alle 10-vuotias lapsi ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa missään jäsenvaltiossa. Minä vetoan jäsenvaltioihin, jotta noudattaisivat kansainvälistä, eurooppalaista ja, ja muita lakeja ja toisivat nämä lapset nyt kotiin en, en, ennen kuin on liian myöhäistä. Kiitos. Thank you. Kiitos puolitoista minuuttia, rouva Brickmo. Pyydän hyvät kollegat sulkemaan silmänne hetkeksi puheen ajaksi. Joukko lapsia ja vanhin pojistanne lähtee Belgiasta kotimaastanne taistelemaan maahan, jota ette tunne. Poliittista tahtoa puuttuu, lapsen lapset syntyvät humanitaarisissa epäilyttävissä olosuhteissa ja konfliktin sisällä poikanne kuolee samasta syystä kuin miksi te olette saaneet e, paikkanne täällä. Te taistelette niin kuin leijona emo e, lastenlastenne puolesta, jotka ovat sodan uhreja, jotka eivät ole syyllisiä mihinkään, jotka ovat jääneet jumiin sodan jalkoihin. Mitä me e, poliittisina miehinä ja naisina voimme tehdä? Me voimme koordinoida näiden lasten palauttamisen, ottaa vastuun näistä lapsista. Kansainvälinen lasten oikeuksien sopimus vaatii meiltä sitä ja me olemme kaikki velvollisia kunnioittamaan tätä sopimusta. Thank you for one... Kiitos puolitoista minuuttia, herra Mariani. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Vuosi sitten Twitterissä kirjoin kirjoitin, että ainoat, jotka tukevat, tukevat kurdeja Syyriassa, on Syyrian ja Assadin hallitus. Tämä oli ehkä yllättävää lausunto, mutta tämä oli hyvin ennakoitavissa. Miten voitaisiin epäillä, että kurdit hylättäisiin ja näin? Mitä voidaan epäillä Trumpin tahtoa, joka aikoja sitten oli sanonut ennen vaaleja, että alueelle ei jätettäisi amerikkalaisia sotilaita. Ja miten voidaan unohtaa, että Turkin reaktio olisi väistämättömästi se, mikä se oli, koska en nyt tällä puolustele Turkkia, minä ehdottomasti tuomitsen hyökkäyksen Syyriaan, mutta mikä valtio hyväksyisi sen, että sen rajoilla on terroristijoukkoja, jotka jatkuvasti käyvät sen alueella? Ja miten löydetään nyt rauha Syyriaan? Meidän pitää kunnioittaa Syyrian suverensuutta ja viedä eteenpäin sovittelupolitiikkaan. Miten voidaan perustella näitä sanktioita, jotka liittyvät lääketieteelliseen tukeen? Tämä on humanitaarinen kriisi ja meillä olisi pitänyt olla strateginen näkemys tilanteesta ja meidän olisi pitänyt ottaa huomioon alueen erityispiirteet. Nyt olemme vain vierestä katsoja ja tässä tekstissä on todettu, että me emme koskaan ole toimijoita. Ehkä EUn pitäisi ottaa huomioon todellisuus ja sillä pitäisi olla strateginen näkemys ulkopolitiikasta. Thank you. One minute, Mr. Kiitos, herra Terts. Yksi minuutti. Kiitoksia. Turkin hyökkäys Syyriaan on tietysti traagista, mutta se oli ennakoitavissa, koska Turkilla on etuja tällä alueella, merkittäviä etuja, ja 3,5 miljoonaa pakolaista, joita siellä on, ovat uhka Euroopalle ja me emme ole katsoneet sitä, mitä alueella on tapahtunut. Meidän täytyy painostaa Turkkia, jotta se loisi näitä turvavyöhykkeitä, mutta Turkkia ei kiinnosta mikään Pax Putin – Syyriassa pitkällä aikavälillä, koska siitä olisi hyötyä ainoastaan Putinille ja Iranille. Ja Eurooppa tällä hetkellä vain sitten nuoleskelee haavoja, koska me emme ole tehneet yhtään mitään. Ja jos kuvitellaan, että amerikkalaiset aina olisivat kaikkialla ja maksaisivat siitä, niin se on todella kaukana todellisuudesta. Ja Euroopassa kuitenkin adalletaan ennen näin, mutta näillä, tällä ajatustavalla ei ole mitään tulevaisuutta. Kiitos. Seuraavaksi herra Georgio, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Euroopan unionin johtajat muistanette, milloin tuitte Arabin äh, kevyttä. Nyt siellä kuitenkin kevättä, ja nyt siellä eletään talvea. Ja nyt vuodatetaan krokotiilin kyyneliä. Kahdeksan vuotta sitten vieraat vallat hyökkäsivät Syyrian hallitusta vastaan. USA, NATO, Turkki ja EU-maat halusivat tuhota hallinnon ja Persianlahden kuningaskunnat olivat tässä mukana. Ne aseistavat, aseistivat jihadisteja – ja nyt sitten Venäjä ja USA ovat hyväksyneet tilanteen ja EUsta ei kuulu mitään. Itse asiassa tässä koitetaan nyt sitten kurdeista valuttaa verta. Kukaan ei rajoita tätä tilannetta. Ainut tavoite on nyt jakaa öljyä, myydä aseita ja rajoittaa tämän alueen itsemääräämisoikeutta. Tätä, tämä vaikuttaa ristiriitaisilta, mutta mm, tämä on aika traagista, sitä on vain sanottava. on yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, kollegat. Alle kuukausi kuukaudessa Erdogan on loukannut kansainvälistä oikeutta hyökkäämällä Syyriaan. Ja hän on käynnistänyt etnisen puhdistuksen ja Amnestyn mukaan hän on halveksunut siviili-ihmisten henkiä ja syyllistynyt vakaviin sotarikoksiin. Ikävä kyllä kaikki jäsenvaltiot eivät ole lopettaneet aseiden vientiä Ankaraan, mutta tämä ei vielä riitä. Meidän täytyy nyt lopettaa jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Se on farsi. Meillä ei enää ole tähän aikaa eikä mitään pohjaa jatkaa neuvotteluita. Meidän täytyy lopettaa kaikki rahoitus, joka saattaa päätyä Erdoganin taskuihin. Me maksamme erittäin paljon siitä, että Turkille on sallittu tämä tilanne, joka liittyy maahanmuuttajien, ja tämä on jatkuva uhka päällämme. Ja meidän pitää käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on käytössämme. Taloussanktiot, kauppasuhteiden rajoittaminen, tullietuuksien lakkauttaminen. Me olemme tehneet virheitä ja ikävä kyllä joudumme nyt maksamaan niistä. Meidän ei pidä hylätä kurdeja jälleen kerran, ainakaan meidän eurooppalaisten ei pidä heitä hylätä. Thank you, Mr. Kiitos, herra Pasesku. Yksi minuutti. domnule președinte invazia turcă în. hyvä puhemies turkin hyökkäys syyrian koillisosaan on kaksiosainen. toisaalta tässä on taustalla turvallisuuskysymykset jotka liittyvät siihen, että Turkin mielestään kurdit ovat terroristijoukkoja. Ja toinen osa sitten liittyy maahanmuuttoon ja humanitaarisiin kysymyksiin. Mutta tämän hyökkäyksen vaikutukset ovat äärettömän vakavia. Syyrian armeija on nyt ensi kertaa moneen vuoteen – toiminut. Ja Turkki ei ole pystynyt äh, kontrolloimaan raja aluetta Ja se on, yli, se on nyt hyökännyt yli 200 kilometrin laajuudella. Ja siellä on äh, joutunut kymmeniä tuhansia syyrialaisia pakenemaan äh, viiden päivän sisällä ja 200 siviliä on kuollut, mutta tämä on mahdollistanut Putinille äh, takaamaan Syyrian tulevaisuuden, äh, sen itsenäisyyden ja sen alueellisen koskemattomuuden, joten Venäjä on lisännyt vaikutusvaltaansa Syyriassa. Ja me olemme sanoneet, että emme halua viedä aseita, me eurooppalaiset. No ei sitten, mutta siellä ostetaan sitten, ostavat aseensa Putinilta. Ja puheenjohtaja keskeyttää. Mutta tuo, tuo turvavyöhykkeen pitää kuitenkin olla. Herra Pasesky, minä koitan antaa aikaa. Olen hieman joustavaa, koska tässä on tär- se tärkeästä keskustelusta, mutta en voi antaa mahdollisuutta tuplata puheaikaa. Ja nyt mennään eteenpäin. Rova Santos, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. Este on um daqueles momentos que não admit... Kiitos, puhemies. Tämä on yksi niistä hetkistä, jolloin ei voi jäädä hiljaiseksi. Koillis-Syyrian tragedia on äh, uhka ihmiskuntaa kohtaan ja tämä on johtanut ihmisten pakotettuun siirtymiseen jo nyt hauraalta alueelta ja tämä johtaa siihen, että Daesh saattaa uudelleen saada valtaa. Meidän täytyy tuomita tämä vahvasti. Eurooppa-neuvoston on otettava käyttöön asevientokielto, mutta se ei riitä. Sen on katettava kaikki kauppa, jota käydään Turkin kanssa, pitää asettaa riittäviä sanktioita kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat suoranaisesti tai, inhim- tai välillisesti äh, ihmisoikeuksia loukanneet. Euroopan unionin pitää selkeästi äh, ilmaista, että se ei tällaiseen lehmänkauppaan suostu. Äh, humanitaarista tukea on annettava Eh, niille maille, jotka ottavat vastaan näitä pakolaisia, mutta pakotettuja palautuksia ei voida hyväksyä. Eh, palautusten pitää perustua vapaaehtoisuuteen ja niiden on tapahtuttava kunnioittavasti ja turvallisesti. Euroopan unioni ei voi tukea sellaista eh, sosiaalista uudelleenjärjestäytymistä, joka on pakolla määrätty. Ja meidän on varmistettava, että syyrialaiset demokraattiset joukot ja kurdit saavat kaiken suojan ja tuen, jota he tarvitsevat äh, isistä vastaan taistellessaan. Ja meidän on kannettava vastuu tässä tilanteessa. Adam Minuutti, Rova Luozo, olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Se, mitä nyt Koillisyyriassa tapahtuu, ei ole vain yksi episodi kahdeksan vuoden tragediassa. Ei, vaan tämä tragedia kuuluu myös meille. Tämä Turkin hyökkäys, joka kohdistuu kurdijoukkoihin, jotka ovat kaataneet ISISin ja Ankaran tukema ja poliittisten johtajien tukemat Erin Halaf, joka joka oli sama, samalla arvolinjoilla kuin mekin eurooppalaisia, eurooppalaisia Euroopasta äh, lähteneitä äh, terroristejakin on vankeloista äh, karannut. Meidän, meidän turvallisuutemmekin tässä on kyseessä, mutta Euroopan unioni ei voi iloita siitä, että Venäjän rooli Syyriassa kasvaa. Me emme voi olla tyytyväisiä siihen, että meidän amerikkalaiset liittolaisemme ovat laiminlyönneet tätä aluetta. Jos me emme nyt toimi, niin historiaa tehdään ilman meitä, jopa meitä vastaan. Me tarvitsemme strategista autonomiaa ja sellaista valtaa, jolla me voimme omia arvojamme suojata silloin, kun meidän liittolaisemme eivät siihen pysty. For one and a half Puolitoista minuuttia, herra Urtasun. Gracias,